Tämä sai 640 ääntä äänestyksessä. Tämä on meidän tehtävämme ja tämän me tulemme toteuttamaan. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Monsieur le Commissaire. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Seuraavaksi esityslistalla on komission julkilausuma yhteisön tavaramerkkien käyttö sisämarkkinoilla. Ja aluksi komission jäsen Barnier, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Tavarmerkeillä on todellista merkitystä markkinoilla. Niillä voidaan nähdä tuotteiden ja palveluiden alkuperä, varmistaa laadukkuus, välittää yrityksen imagoa. Pääsy EU-markkinoille on erittäin tärkeää yrityksillemme ja myöskin kun torjumme väärennöksiä. Tietyissä kansallisissa tavaramerkkivirastoissa on tehty päätöksiä, joilla rajoitetaan yhteisön tavaramerkin käyttöä. Ja on sanottu, että yhteisön tavaramerkin käyttö yhdessä jäsenvaltiossa ei ole tavaramerkin todellista käyttöä. Haluaisin kiittää parlamentin jäsentä, jotka ovat kiinnittäneet komission huomion tähän Mehän seuraamme tätä kysymystä hyvin läheltä. Yhteisen tavaramerkin tavoitteena on antaa kaikille yrityksille, myös pk-yrityksille, tehokas väline, jolla voidaan suojella tavaramerkkejä Euroopan tasolla. Ja tähän mennessä sääntö, jonka mukaisesti tavaramerkin käyttö, riippumatta siitä, missä sitä käytetään, se on yksi sen suurimpia etuja. Tämä sääntö on yhteneväinen yhteisön sääntöjen kanssa ja myöskin yhtenäismarkkinoiden periaatteen kanssa. Kaikki rajoituksen yhteisön tavaramerkin käytön suhteen voivat vakavasti vaikuttaa väärännysten torjuntaan, erityisesti kun mietimme nyt yhtenäismarkkinalakia – ja komissiohan on miettimässä toimintasuunnitelmaa, jolla torjutaan piraattituotteita ja väärennöksiä. No, ensinnäkin uusi vaatimus, jotta voimme vähentää tavaramerkkirikkomuksia. Me olemme torjuneet väärennöksiä ja me olemme suojelleet koko EUn alueella ja ulkorajoilla – näissä kysymyksissä, ja siksi väärännetyt tuotteet, joita tällä hetkellä tuodaan hyvin paljon kolmansista maista, ne on voitava takavarikoida yhteisön tullisääntöjen nojalla EU:ssa. Ja meillä, kun on tällainen uusi vaatimus, se voi tehdä pääsyn vaikeammaksi pk-yrityksille. Ja pienet yritykset toimivat usein kansallisella tasolla ja alkavat sitten laajentaa toimintaansa rajojen yli vasta sitten, kun yritys on alkanut menestyä. Näiden yritysten kasvu saattaa siis hankaloitua, mikäli se ei pysty käyttämään yhteisön tavaramerkkiä ennen kuin se laajentaa toimintaansa. Ja tämä olisi myöskin ristiriidassa monen politiikan lain kanssa, jolla yritetään edistää pk-yritysten toimintaa, jotka siis edustavat yli 95 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä. Ja tästä syystä haluaisin vakuuttaa teille, että yksikköni seuraa tilannetta hyvin läheltä jäsenvaltiossa ja uskomme, että ei toimita sillä tavalla, joka ei ole yhteisön sääntöjen mukaista ja yhtenäismarkkinoiden periaatteiden mukaista. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi sitten ryhmien edustajat. Kansanpuolueesta Hans Lick. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Szanowna Pani Przewodnicząca, pani Komisarzu, koleżanki, koledzy. Ogromnie mnie cieszy, iż mimo... Kiitoksia, puhemies. Olen iloinen siitä, että näin myöhäisen aikaan kuitenkin pystymme kuulemaan komission julkilausuman liittyen yhteisön tavaramerkkien käyttöön sisämarkkinoilla. Oma ryhmäni EPP on tehnyt tämän aloitteen ja kuten tiedätte komission jäsen, tämä kysymys on erityisen tärkeä sisämarkkinavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan kannalta. Kansanpuolue on aina katsonut, että sisämarkkinat luotiin, jotta voidaan poistaa esteitä jäsenvaltioiden väliltä ja me jatkamme näiden esteiden poistamista. Tästä syystä meillä on nyt käytössä yhteisön tavaramerkki. Ja tämän järjestelmän ansiosta voimme taata yrityksille yhtäläisen suojan koko EUn alueella. Maantieteellä nyt ei pitäisi olla merkitystä näissä asioissa, koska eurooppalaiset yritykset toimivat samoilla markkinoilla, eurooppalaisilla markkinoilla. Ja siksi me katsomme nyt huolestuneena tiettyjä päätöksiä, joita on tehty joissain tekijänoikeusvirastoissa joissain jäsenvaltioissa. Ja oli hyvä kuulla teidän sanovan komission jäsen, että nämä päätökset ovat ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, joiden pohjalta sisämarkkinat on luotu. Meidän ryhmämme tukee edelleen lähestymistapaa, joka on yhteisön lähestymistapa ja jossa edistetään yritysten etuja. Lopuksi vielä komission jäsen kysyisin, mitä vaihtoehtoja on, mikäli oikeuskäytäntö jäsenvaltioissa ei ole komission lähestymistavan mukainen. Eikö pitäisi toimia niin, että tarkastetaan asetusta, joka liittyy eurooppalaisen tavaramerkkiin ja direktiivin, joka liittyy kansallisten lainsäädäntöjen lähentämistä tavaramerkkikysymyksissä. Kiitoksia. Sitten Tarabella, sosiaalidemokraattisen nimissä kaksi minuuttia. Madame la Puhemies, komission jäsen. Yhteisön tavaramerkki, joka on ollut voimassa kuusi vuotta, on mahdollistanut sen, että olemme voineet tehokkaasti torjua väärennöksiä koko EUn alueella. Tavaramerkin puolustaminen ja käyttö kaikissa jäsenvaltioissa tuotteiden ja palveluiden osalta on todellinen ratkaisu yhteisömarkkinoilla ja se ei ole kovin kallis esimerkiksi pk-yritysten osalta. Eli kyseessä on edistysaskel, koska yhteisön tavaramerkki voi antaa todellakin laajaa suojaa ja myöskin alhaiset kustannukset ovat etu. Ja se on hyvä väline koko Euroopan laajuisesti. Ja se on tärkeä väline viranomaisille, kun valvotaan tullia. EU Tuomioistuin antoi viime joulukuussa päätöksen, jossa todettiin, että tuote voidaan rekisteröidä yhteisön tavarmekin alle. Ja tällä tavalla kaikki, esimerkiksi rakennusyritykset eivät ole pystyneet saamaan tavarmekin käyttöä. Eli tavarmekin käyttö pitää säädellä selkeästi. Vuoden 1992 asetus on nyt uusien haasteiden edessä ja komission ehkä pitäisi nyt päivittää tätä asetusta, katsoa uutta teknologista kehitystä, esimerkiksi internettiä ja globalisaatiota. Ja meidän täytyy muistaa, että ennen kaikkea me haluamme taata kuluttajille se, että he ostavat laadukkaita tuotteita ja saavat selkeää tietoa näistä tuotteista koko EUn alueella. Kiitoksia. Ja sitten liberaaliryhmästä Wikström, kaksi minuuttia. Sasef Kiitoksia ähm, äh, äh, puhemies, herra komission jäsen. Minua ilahduttaa se, että me, me tänä iltana äh, voimme käydä tätä tärkeää keskustelua näinkin myöhäisenä illan hetkenä. Euroopan unionin eh, yksi parhaista puolista on se, että, että se antaa, on yhtenäinen ja se antaa meille eh, mahdollisuuden mm, alentaa kynnyksiä ja avata, avata, avata kaupankäyntiä Euroopan kansalaisten ja kansakuntien välillä. Se edesauttaa kasvua ja, ja, ja eh, toivomista taloudesta, talous, taloudesta kriisistä. Eurooppa ei Eh, vahvistu tällä vuosisadalla meidän aloitteittemme eh, kautta. Meidän täytyy tajuta se, että, yrit, eh, että yritykset ja yrittäjät sitä kasvua saavat aikaan, emme me ja meidän aloitteemme. Näin he, heidän yrittäjien mahdollisuus luoda kasvavia ja kasvavia yrityksiä, jotka voivat sitten voivat pestata työntekijöitä ja muodostua kannattaviksi. Kaupan ja kasvun tai yhtenä takeena on tämä yhteisön tavaramerkki. Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka haluavat kasvaa isommiksi, niiden kannalta on olennaista, että ilman turhaa byrokratiaa käyttää, voida käyttää hyväkseen tätä tavaramerkkiä kautta Euroopan. Sen vuoksi olenkin suuren, suuresti huolestuneena saanut vastaanottaa tietoja, että että jäsenmaat täysin äh, velvoitteensa vastaisesti äh, haluavat rajoittaa äh, EU-tavaramerkin käytön vain tilanteisiin, jossa niitä käytetään monissa maissa. Tottahan se nyt pitää päteä myöskin yhdessä ainoassakin maassa käytettynä nämä jäsenmaiden upiniskaisuus on vakava uhka eurooppalaista tavaramerkkiä kohtaan. Ja minä toivon, herra komissaari, että, että te otatte sitten tiukat otteet näihin, näitä jäsenmaita kohtaan, jotka haluavat rajoittaa sen käyttöä. Kiitoksia, rouva puhemies. Τώρα το λόγο θα πάρει για τρία λεπτά ο κύριος Χάρμπουρ Kiitoksia. Sitten Harbour. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, madam. Kiitoksia, rouva puhemies. Niin, ryhmäni puolesta ja myöskin Intavalikunnan puheenjohtajana haluaisin kiittää komission jäsentä, jäsentä todella lämpimästi siitä, että hän on tehnyt aivan selväksi, että kahden tavaramerkkiviraston eli Beneluxin ja Unkarin viraston toiminta on sellaista, että sitä ei todellakaan voida hyväksyä. Ja minä korostan tätä vahvasti, koska tässä todellakin puhutaan sisämarkkinoiden perusperiaatteista. Olen tyytyväinen siihen, että kaikki kollegat ovat puhuneet täällä sen suuntaisesti, että he tukevat komis, komissaarin tulevia päätöksiä. Ja sitten ihan käytännön tasolla sanoisin ensimmäiseksi, että on aikamoinen sattumus, että molemmat nuo tavaramerkkivirastot toimivat tämän hetkisen puheenjohtajamaan ja tulevan puheenjohtajamaan alueella. Ja oma valiokuntani tulee toimimaan siten ja varmistan, että näin to- toimii, eh, tapahtuu, niin kun kyseisten maiden ministerit tulevat meille vierailulle, niin kysymme heiltä kyllä todellakin eh, kysymyksiä näistä asioista ja toteamme aivan selvästi, että tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää. No miksi se ei ole hyväksyttävää? Sen takia, että kyseessä on todellakin sisämarkkinoiden aivan luovuttamaton periaate ja minkäänlaista syrjintää ei pitäisi suuntautua mihinkään yritykseen aina kun he toimivat yksi, yh, yksi yhtenäismarkkinoilla. Ja tässä tapauksessa tilanne on vieläkin pahempi, koska tämä ehdotus tai nämä ehdotetut toimet, jos ne pysyvät voimassa, diskriminoivat kaikkia yrityksiä eh, versus suuria, suuret yritykset, koska itse asiassa uusi tavaramerkki voidaan rekisteröidä tietyn tuotteen kohdalla kaikkialla Euroopassa hyödyntäen fantastista sisämarkkinamullistusta ja hyvin eh, kustannustehokasta tapaa suojella eh, immateriaalioikeuksia. Markkinoille saattamiseen saattaa mennä esimerkiksi viisi vuotta aikaa, ja sitten kun tullaan Unkarin markkinoille, niin sitten tuo tavaramerkki onkin saatettu antaa sillä aikaa jollekin toiselle, ja tätä ei todellakaan voida hyväksyä. En voi ymmärtää, miksi on niin, että kaiken sen jälkeen, kaiken sen ajan jälkeen, kun olemme harmonisoineet tavaramerkkitoimistojen toimintaa, niin yhtäkkiä onkin sitten nämä kaksi tavaramerkkitoimistoa, jotka toimivat tällä tavalla. No ehkäpä on niin, hyvät kollegat, että koska eurooppalaisen tavaramerkin rekisteröintikulut ovat laskeneet ja koska ne toimivat niin hyvin ja koska nämä kaksi tavaramerkkivirastoa pyrkivät pitämään yllä tällaisia vastalauseita ja niin ehkä tietenkin ne vaativat nyt sitten, vaativat sitten yrityksiä rekisteröitymään omalla alueellaan. Ja tämä ei ole pelkästään näiden Tämä, tätä ei voida missään nimessä sallia, koska se on perustavanlaatuisesti Euroopan unionin periaatteiden vastaista. Ja se kaivaa maata myöskin tämän komission prioriteetin jalkojen alta. Eli se, että saadaan uusia markkinoita tuotteille ja saadaan sisämarkkinat toimimaan paremmin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kaksi kollegaa on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Roitova seuraavaksi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kui, pani eh, Niin, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minu, minä olen todella tyytyväinen siitä, että komissio vuoden sisällä aikoo uudistaa tavaramerkkisäädöstöä äh, laskemalla hintoja ja yksinkertaistamaan rekisteröintiä. Näin ollen sitten tuot tavaramerkkien ja tuotemerkkien turva äh, paranee. Ähm, äh, olen, on, on hyvä, että komissio on päättänyt ottaa oman ehdotukseni mukaan koskien eurooppalaisen suojan parantamisesta. Tämä, tätä laatu- ja turvallisuusväärennys ei välttämättä toimi tämä e-merkintä, e, päätyy myöskin sellaisiin tuotteisiin, jotka eivät ollenkaan vastaa meidän vaatimuksimme. Tämä e-merkin pitää olla takeena laadukkuudesta kuluttajille ja sen pitää suojata myöskin sitten yrittäjiä epäreilua kilpailua kohtaan, niin se pitää myöskin lisätä sitten meidän omaa suojamme parantaa, eikä se maksa yhtään mitään, koska, koska, koska harmonisointitoimiston valtuuksia voi, Alicantessa voidaan lisätä. Kelly. Unanimous. Niin aika yksimielisesti täällä on puhuttu ja tietenkin yhteisön tavaramerkin kehittyminen on ihan luonnollinen sisämarkkinoiden jatkumo ja se tietysti laajemmin pyrkii lisäämään ja kehittämään pk-yritysten toimintaa ja taistelemaan väärennystä, väärennöksiä vastaan. On vaikea kuvitella, miksi kukaan sitä vastustaisi, erityisesti jäsenvaltiot. Ja kaiken, ka, tällaisille jäsenvaltioille täytyy tietenkin langettaa sanktioita, jotta he tulisivat järkiinsä. Ja laajemmin ottaen täytyy todeta, että yhteisön tavaramerkit ja tämänkaltaiset aloitteet auttaa Euroopan unionia tulemaan lähemmäs kansalaisiaan ja tekee sen relevantimmaksi liike-elämän kehittymiselle Euroopan unionissa. Ja sitten lopuksi toteaisin vielä, että odotan myös innolla että Euroopan laajuinen patentti saadaan aikaiseksi. Mitä nopeammin se saadaan aikaan, sen parempi. Eli Kiitoksia. Edustajien puheenvuorot ovat päättyneet ja sitten komission jäsen voi päättää keskustelun. Kiitoksia puhemies. Kuten Wikström totesi, se on aika myöhäistä käydä keskustelua tästä aiheesta, mutta kuitenkin kaikki nekin, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Tämä on tärkeä aihe. Harbour muistutti, kuinka tärkeä tämä merkki on eurooppalaisille yrityksille. Se antaa suojaa ja identiteettiä. Se edistää myöskin innovaatiota. Joten kuten Kelly totesi, Veden pitämällä vielä pidemmälle ja miettiä muita suojelumuotoja. Ja tästä syystä Belgian puheenjohtajakaudella toimimme määrätietoisesti, jotta saamme eurooppalaisen patentin toteutettua. Ja kaikista näistä syistä, jotka tulivat esiin, sanoisin, että komissio ei nyt halua unohtaa näitä elementtejä sisämarkkinoilla. Ja kuten totesitte, puhemies, jos me annamme nyt näiden yritysten, protektionisten yritysten edetä tietyissä jäsenvaltioissa, silloin PK-yritykset olivat ensimmäiset uhrit. Eli me haluamme nyt sanoa, että stop näille yrityksille kaikista syistä, jotka te otitte esiin. Ja erityisesti haluaisin kiittää Hanslikkia ja hänen tiimiään – he ovat olleet hyvin valppaina ja ilmaisseet tämän valppauden esittämällä tämän kysymyksen. Wikström ja Tarabella muistuttivat siitä, mikä tämä yhteisön tavaramerkki on yrityksille. Se on johdonmukainen yhtenäismarkkinoiden kanssa. Ja voin vahvistaa, kuten Tarabella toivoi, että me olemme tarkistelemassa tämänhetkistä järjestelmää sen jälkeen, kun on tehty näitä oikeudellisia päätöksiä, joista te puhuitte Tarabella. Voidaan nähdä, että meidän täytyy päivittää asetusta liittyen yhteisön tavaramerkkiin, ja me olemme jo tällä tiellä, ja meillä on samat huolenaiheet kuin teillä, eli meidän täytyy tässä uudistamisessa ottaa huomioon, mitä seuraamuksia sillä on, kun ajatellaan internetiä ja teknologiaa. Eli me olemme päivittäneet ja uudistaneet tässä hengessä asetusta. Haluaisin kiittää myöskin Roitovaa siitä, että hän otti esiin, kuten minäkin, kilpailun, joka kiristyisi, jos nyt taas lähdettäisiin sirpaloimaan tätä yhteisön tavaramerkkiä. Meidän pitää olla sitkeitä ja meidän täytyy pystyä estämään tuotteita saapumasta ja siksi toimitusnotamme, jonka esittelen muutaman viikon kuluttua piraattituotteita ja väärännöksiä vastaan. Tarkoituksena kouluttaa henkilöstöä eri jäsenvaltioissa ulkorajoilla ja vahvistaa teknisiä mahdollisuuksia torjua piraattituotteita ja väärännöksiä. Meidän pitää tehdä kahden välistä työtä, erityisesti niiden maiden kanssa, joista näitä väärännöksiä tulee. Ja toimintasuunnitelmassa on sitten myönteisiä toimia, jotka liittyvät yhteistyöhön tiettyjen kolmansien maiden kanssa, ja näin niille voi olla oma merkkipolitiikkaa ja oma väärännösten torjumispolitiikkaa. Hanslik esitti tärkeän kysymyksen, eli mitä tapahtuu, mikäli kansalliset oikeusjärjestelmät vahvistavat niiden kansallisen tavaramerkkiviraston kannan. No nyt kun puhun, tilanne ei ole vielä niin pitkällä, Ensinnäkin meidän täytyy odottaa, ei nyt pidä ennakoida kansallisten tuomioistuinten päätöksiä. Ja kuten totesin, uskon, että nämä tuomioistuimet oikaisevat itse tämän tilanteen. Rikkomusmenettely mahdollisesti, josta puhuttiin, voidaan ottaa käyttöön, mutta vasta sitten, kun nähdään, mitä tilanteessa tapahtuu. Eli tässä vastaukset näihin tärkeisiin kysymyksiin, puhemies. Tämä on yksi avainelementti sisämarkkinoilla ja halusin todeta tämän nyt, kun olemme teidän ja neuvoston kanssa valmistelevassa uutta potkua sisämarkkinoille. Meillä pitää olla konkreettisempi lähestymistapa PK-yritysten ja kansalaisten hyväksi. Ja tällä hetkellä emme todellakaan voi hyväksyä tällaista sooloilua jäsenvaltioissa yhteisön jäsenmerkin, äh, tavaramerkin osalta. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire. Monsieur... Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Seuraava istunto on huomenna 22. syyskuuta kello 9 alkaen aamulla kello 13 asti ja kello 15 kello 19. Esityslistan